yksi tärkeistä välineistä, joilla kansalliset parlamentit saadaan lähemmäksi eurooppalaista yhteistyöprosessia. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Kiitos paljon komissaari. Näin olemme saaneet keskustelun tästä käytyä. Huomisaamuna jatkamme ja kello 9.00 ja, ja päätämme kello 13.30. Näin ollen istunto on päättynyt.